Okay, good afternoon um, everybody. Uh, welcome. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Esityslistallamme on yhteiskeskustelu, joka koskee tarkistuksia sekä direktiivin että asetuksen e-kortista. 123 tarkistusta – Asetuksen ja 185 direktiiviin. Shadow meeting uh, to discuss. Varjaesittelijöiden kokouksessa on aiheesta jo keskusteltu, joten ennen kuin siirrytään yksityiskohtaisempiin asioihin, antaisin Morten Lökkögordille puheenvuoron. Hän on direktiivin esittelijä. Haluaisin Martinas Varisasia kiittää, koska käsittääkseni tämä on viimeinen IMKO-kokouksesi, joten kiitos oikein paljon kaikesta työstä, jota olet sihteeristössä tehnyt. Varmasti monet meistä tapaamme vielä, kun menet Business Europeen, niin tapaamme sitten, kun edustat myös uutta tahoa. Kiitos oikein paljon kaikesta työstäsi. Nyt antaisin Mortenille puheenvuoron esittelijälle direktiivistä. Morten. Yeah. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kommenttiin niin tarkistuksista, puhuisin siitä, miksi me täällä olemme. Useimmat meistä ovat samaa mieltä, että matka on vielä pitkä ennen kuin sisämarkkinat toimivat täydellisesti. Ja tämä vielä ennen keskustelua digitaalisista sisämarkkinoista, joten on paikallaan tässäkin keskustelussa painottaa tämän ehdotuksen suhteen, että meillä täällä parlamentissa on velvollisuutemme ottaa asia vakavasti. PK-yritysten puolesta erityisesti. Ja laajemmin Euroopan talouden vuoksi. Tämä e-palvelukortti antaa meille mahdollisuuden parantaa sisämarkkinoita – yksinkertaistaa menettelyitä, tehdä niistä turvallisempia ja emmekö me kaikki juuri halua tätä. Kun me komission tarkistusta aloimme tutkia, kävi selväksi, että selkeytystä tarvitaan. Useimmat ovat samaa mieltä tapaamistamme jälkeen tarkasteltuamme tarkistuksia. Eli kiittäisin ensin kollegoita EPPstä ja EFDDstä, jotka ovat tehneet erittäin rakentavia tarkistuksia. Kuten mietintöluonnoksen myös tarkistusten tarkoitus on lisätä selkeyttä, selkeyttä asioita sekä viranomaisten näkökulmasta että palveluntarjoajan kannalta. Olen vakaasti sitä mieltä, että kun me yhdistämme nämä asiat, on aika helppo löytää kompromisseja, koska me haluamme sama asia me haluamme paremmin toimivat sisämarkkinat. Pahoittelemme myös sitä, että talon vasempi puoli, ainakin heidän neuvottelutiiminsä teki vain yhden tarkistuksen. Se merkitsee sitä, että nämä ryhmät eivät anna mitään panosta sisämarkkinoiden parantamiseen tässä tapauksessa. Sitten konkreettisesti tarkistuksesta teen omat tarkistukseni. Eli tarkistuksen 182. Valtioiden täytyy käydä tarkastamaan informaatiota, mutta vertaamme kahden viikon takaraja informaation pyytämiseksi. Hän on varsin vaikea kertaa kestää neljä kertaa kaksi viikkoa, eli kahdeksan viikkoa kokonaisuudessaan. Sitten 206 on toinen tarkistukseni. Ja se on se, mietintöluonnoksen kohta 38. Muistan tässä, kun se valtio tekee kommentteja e-palvelukorttiin, palveluntarjolla on kaksi viikkoa aikaa reagoida, yksi viikkoa koska ajakortti on palveluntarjoajan eduissa, heidän pitäisi reagoida nopeasti. Sitten muiden ryhmien kommenteista pari sanaa. Meillä on joukko parannusmahdollisuuksia. Minusta on tervetullut, että EPP on kunnianhimoinen. Se haluaa parantaa alkuperäistä mietintöä ja keskittyy myös säätelyesteisiin. Olen EPP ja e DFn tarkistuksen suhteen samaa mieltä, että alkuperämaat periaatteet, työntekijöiden lähettäminen ja muut eivät ole osa tätä ehdotusta. Korostan sitä. Usein ehdotukset kannattavat tätä kaikki kerralla periaatetta, niitä tiedot olisivat kerralla ajan tasalla. missä me olemme laatimassa kompromissiehdotuksia. Monet asiat ovat teknisiä ja järjestämme teknisiä kokouksia asioiden ratkaisemiseksi alleviivaisin, että oveni ovat auki kaikille ehdotuksille, jotka voisivat parantaa tekstiä Euroopan yritysten asialla. Äh, Kiitos oikein paljon, Martin. Ja sitten puhun itse esittelijänä, asetuksen esittelijänä. Aivan ensiksi haluaisin painottaa sitä, että meillä on tässä aihe, johon on suhtauduttava vakavasti, kun ajatellaan sisämarkkinoiden merkitystä. Kaikki varmasti voivat olla samaa mieltä siinä, että tässä on tehtävä rakentavaa yhteistyötä. EPP, Alli ja EFDD. Haluaisin erityisesti kiittää näitä ryhmiä rakentavista tarkistuksista. Me olemme tehneet työtä, me olemme järjestäneet jo varjoesittelijöiden tapaamisen jossa katsomme, miten voidaan eri tarkistusten pohjalta varantaa tekstiä. Olen varma siitä, että monet tarkistukset voivat tarjota lisäarvoa. Tässä olemme tehneet, olen tehnyt parhaani, jotta voisin ottaa huomioon mahdollisimman monet tarkistukset ja yritän tehdä näitä kompromisseja sitten. Lyhyesti sitten tarkistuksesta, jotka, joita on tehty asetukseen tämä ei ole ristiriidassa olemassa olevan sosiaali- tai työlainsäädännön kanssa tällä hetkellä ja useat tarkistukset, joita on tehty tällä saralla vielä vahvistamat tämän periaatteen. Lisäksi on tehty monia hyviä tarkistuksia, jotka liittyvät tarkistuksiin, joita tehdään valvontamahdollisuuksista, joita vastaanottavassa jäsenvaltiossa on kollega Schwabin, mutta myös Anna Maria Koratsa Biltin tarkistuksia. Lisäksi on puhuttu siitä, miten määriteltäisiin nämä jäsenvaltiot, jotta olisi selvää, mistä puhutaan. Myös ammattipätevyys. Siihen haluttaisiin saada lisää selvyyttä. Tässäkin on tehty melko paljon tarkistuksia, jotta voitaisiin selkeästi esittää, että tämä ei puutu sinänsä ammattipätevyysdirektiiviin. Lisäksi on tehty horisontaalisia tarkistuksia. Varmasti kaikki voivat olla samaa mieltä siitä, että e-korttiin ei saisi nyt liittyä mitään lisäkustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, tai ei tietenkään tarkoita sitä, ettei syntyisi uusia kustannuksia, kun palveluita tarjotaan rajat ylittävästi, mutta itse korttiin ei saisi liittyä lisäkustannuksia. Tällaisia tarkistuksia on tehty, jotta tämä olisi selvempää. Hyvä niin. Ja sitten vakuutuskysymyksiin. Tähän aiheeseen liittyy monia kysymyksiä. Jotkut haluavat vakuutukset mukaan, jotkut pois sieltä, jotkut haluavat standardoitua järjestelmää, toiset taas eivät Joten me työstämme kompromissitekstiä ja yritetään katsoa, voitaisinko saada sinne vakuutukset mukaan, mutta niin, että siihen asiaan palataan vielä tarkastuslausekkeen kautta. Tähän palataan varmasti vielä. Aika paljon muutoksia tehdään myös, jotta käytettäisiin vakuutusten osalta oikeaa kieltä, eli missä yhteydessä on mikäkin sanamuoto oikea, siihen palataan vielä. Uudelleen tarkastelulausekkeeseen on tehty myös tarkistuksia aikatauluun. Pyrimme tietenkin te- tekemään kompromissin, tai oikeastaan kompromissipaketteja artiklojen ympärille, jotta tiedettäisiin näin, mistä on kyse ja mielelläni teen rakentavassa hengessä työtä muiden esittelijöiden kanssa. Ja näin haluaisin antaa puheenvuoron talous- ja sosiaalikomitean esittelijälle, edustaja Palmierille. Me pyysimme tätä esitystä. Saatte kolmeksi minuutiksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. ETSKn lausunnossa keskityttiin joihinkin ehdotuksen kriittisiin kohtiin. Ensinnäkin lähtömaaperiaatteeseen. Meistä se, että siirretään lähtömaan viranomaisille päävastuu näistä sähköisen palvelukortin menettelyistä – vesittää tai aiheuttaa epävarmuutta roolille, joka on vastaanottavalla jäsenvaltiolla. Ei pitäisi estää niitä valvontoja, joita vastaanottava jäsenvaltio aivan oikeutetusti alueellaan suorittaa. Tässä ei pitäisi siis noudattaa lähtömaaperiaatetta, aivan kuten palveludirektiivissä ja ammattipätevyyksiä koskevassa direktiivissä. Ja samoin on toimittu tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tässä henkilö tunnustetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai työntekijäksi sen perusteella, miten hän harjoittaa ammattia, niin että katsotaan sen maan sääntöjen jossa hän harjoittaa ammattia. Meistä olisi todella outoa, että lähtömaan viranomaiset antaisivat kortin eikä eivätkä kohdemaan viranomaiset, jossa työtä harjoitetaan. Sitten tämä vain kerran periaate, kun kortin pyytäjä pyytää tietoa. Tässä ei ole minkäänlaista velvoitetta päivittää tietoja. Vaikka kortti olisi voimassa määrämättömän ajan. voi olla, että tilanne muuttuu ja siitä huolimatta ammattiharjoittaja jatkaa työnsä harjoittamista. Tässä ei myöskään ole helppo ymmärtää, mitä kriteereitä alkuperämaan viranomainen käy läpi. Tässä ei millään tavalla viitata faktoihin, joita 2014-67 direktiivissä luetellaan, jonka mukaan katsotaan, harjoittaako työntekijä todella merkittävää toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tämä on tärkeä asia veronkierron tai sosiaalisen polkumyynnin osalta. Haluaisin myös muistuttaa, että kun tarkastellaan henkilöllisyyttä ja alkuperäisiä asiakirjoja, ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan estää se, että markkinoille tulee rikollisia tai muuten luonteeltaan epäilyttäviä yrityksiä. Kun ajatellaan sitten kortin käyttöä IMI-järjestelmän suhteen, tilintarkastustuomioistuin katsannossaan on tuonut esille jotakin järjestelmän puutteita. Esimerkiksi se, että että pyyntöihin ei aina ole vastattu kyllin selkeällä tavalla. Meistä ETSK mielestä IMI-järjestelmä ei vielä takaa moitteetonta tietojenvaihtoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tarkistuksen kautta pitäisi pystyä valvomaan entistä paremmin toimintaa siinä maassa, jossa toimintaa harjoitetaan. Pitäisi täydentää nykyisiä järjestelmiä ja myös pitäisi harjoittaa rea- reaaliaikaista tietojenvaihtoa. Thank you very much. And then for... Kiitos oikein paljon. EPP-ryhmän nimissä edustaja Rosa Tiekkoratsa-Bilt. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittää sen kollegoita EPP-ryhmästä, jotka tekevät 49 tarkistusta, ja asettaa kollegoiden suuren kiinnostuksen tähän aiheeseen, mikä onkin oikeutettua. Me kaikki tiedämme, kuten on mainittu, että palveluiden sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä. On paljon parannettavaa. Olen kovin kiitollinen kaikille kollegoille, jotka ovat rakentavasti tehneet tarkistuksia omasta ryhmästä ja muusta ryhmistä. Ja olen erittäin pettynyt jonnekin muiden ryhmien kantaan olla ottamatta osaa tähän työhön. Teemme tarkistuksemme viittaamalla useampana osaa direktiiviä haluamme lähentää joitakin määritelmiä, välttää hämmennystä, lisätä selkeyttä asiakirjaan. tehdä tehneet tarkistuksia, jotka selkeyttävät kotijäsenvaltion roolia e-kortin suhteen, että sen pitäisi olla todistus, että sen omistajalla on oikeus tarjota palveluita EU-jäsenvaltiossa – ja tai kortin pitäisi toimia näyttönä tarkistuksissa, joita isäntä ja se valtio tekee. Ne selkeyttävät kortin merkitystä. Me haluamme kortista mielekästä asiakirjaa, joka auttaa yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, palveluiden tarjoamisessa. ja että jäsenvaltiolla olisi enemmän aikaa tarkistaa äh, tiedot koskien palveluja. Meidän pitäisi pidentää tarkasteluaikaa ja tiedon todentamisaikaa. Ehdotamme, että jatketaan kahdella viikolla kussakin menettelyvaiheessa. Tiedämme, että jotkut kollegat EFDDstä haluavat pidentää tätä vielä enemmän. Olemme valmis keskustelemaan tästä. Olemme valmiita kannattamaan tätä ehdotusta. Me painotamme myös sitä, että se hakemus, jota ollaan jättämässä, se täytyy olla myös tietoa isäntämaan säätelyistä ja vaatimuksista. Ja tämmöisiä asiakirja, jolta pohjalta palveluntarjoaja saisi selkeän kuvan siitä, mitä vaatimuksia on toiminnan aloittamiseksi toisessa jäsenvaltiossa. Meidän mielestä isäntämaan päätös kieltää väliaikaisesti tai pysyvästi jonkun palvelutarjoajan toimet. Täytyy olla suhteellinen mahdollisen rikkomukseen vakavuuteen. Kunnioittain vastaanottavan maan kumota palvelun tarjontaa lupa. Me haluamme, että päätöksellä on oikeudelliset perusteet. Ensin täytyy olla täysi perustelu. Meillä on myös ehdotuksen menettelyjen parantamiseksi ja säätelyn parantamiseksi. Ja nämä tarkistukset liittyvät vain yhteen alueeseen. Eli oikeusmuoto ja, ja osakkeenomistusvaatimukset, joita jäsenvaltiossa on jollekin palveluntarjoajille. Näemme, että tässä on paljon eroja asetusten suhteen kautta EUn. Jossakin maassa vaaditaan esimerkiksi 51 prosenttia yrityksen pääomaasta ammattiharjoittajilla, valvonta elin valvoo. Me ehdotamme uutta kohtaa direktiiviin, jossa olisi määräyksiä koskien tärkeitä säätelyesteitä aiheessa, jotka koskevat oikeus muotoa, johtamismuotoa ja yrityksen hallintamuotoa. Haluamme lähentää näitä vaatimuksia mahdollisimman paljon. Lopuksi viitataan edelliseen puhujaan. Painottaisin, että ehdotus tarkistuksineen ei vaikuta sosiaaliseen suojaan, työntekijöiden suojaan, velvoitteisiin tai työntekijöiden oikeuksiin – eikä se mitenkään ota käyttää alkuperämaa periaatetta. Painotus vielä kerrottaa isäntämaa voi aina valvoa ja valvontaoikeus säilyy koko prosessin. Hakemusprosessia voi valvoa, hakemus se kestely voidaan keskeyttää jopa ennen kuin palveluiden tarjonta alkaa. Ja lopuksi kiittäisin molempia esittelijöitä, erityisesti Morten Lockegaudia. Arvostan kovasti hyvää yhteistyötä työn parissa. Kiitos oikein paljon ja asetuksesta Anna-Maria Koratsabilt. Kiitos oikein paljon Darius Rosat ja minä olemme tehneet todella käsi kädessä työtä, joten tuen täysin hänen sanomaansa. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Meillä on nyt kyllä velvollisuus ja vastuu, kun kyse on asetuksesta ja direktiivistä, tehdä jotain tämän ehdotuksen parantamiseksi. Näinhän tehdään kaikessa lainsäädännön, lainsäädäntötyössä. Pidin vähän outona sitä, että tässä on nyt ideologinen seinä vastassa – Ei tämä nyt ensimmäinen kerta ole, kun emme komission ehdotuksesta pidä, mutta pyrimme kuitenkin yhdessä sitä parantelemaan sen sijaan, että lähdetään taktikoimaan niin, että tehdään elämästä hankalampaa, kun tiedämme, että on tehtävä enemmän kuin sanoa, että tämä on huono asia ja hylätä se kokonaan. EPP haluaa tehdä rakentavassa hengessä yhteistyötä. Emme ole tyytyväisiä komission ehdotukseen alun perin, koska se oli erittäin kunnianhimoinen. Sieltä huomioon hallinnollisia esteitä, mutta PK-yrityksille se on ainakin yksi edistysaskel. Ja hyvät kollegat, nythän pyritään täytäntöön panemaan jollain tapaa palveludirektiiviä. Arvoisa vieramme, edustaja Palmieri, haluaisin oikeastaan sanoa, että tämä heijastelee palveludirektiiviä. Ei se soveltamisalaa muuta, mutta nyt pyritään epätoivoisesti jotenkin minimimäärän täytäntöönpanna lainsäädäntöä, ja tälle täytäntöönpanto vielä Ajatelkaa nyt, miten monta työpaikkaa on eurooppalaisilta mennyt sivusuun, koska ei ole palveludirektiiviä täytäntöönpantu. Ideologiaa on nyt kovasti ja teidän alustuksenne olisi voinut olla siellä. Sanot ihan samoin kuin sosialistiryhmä. Tässä olisi voinut vain lukea toisen puheenvuoron. Se oli niin samanlainen. No tarkistustemme kautta me olemme pyrkineet huomioimaan hyvin vakavasti oikeutetut huolenaiheet, joita sosialistiryhmän kollegat ovat esittäneet, EPP-ryhmän kollegat myös ja kaikki eri kansalaisuudet, ottaen huomioon kaikki kansalliset erityispiirteet ja pyrkii jotenkin korjaamaan tilannetta. Näin olemme pyrkineet tekemään jotkut ovat huolissaan, kuten sanoitte, alkuperämaa periaatteesta ja samoin niille, jotka olivat huolissaan sosiaalisesta polkumyynnistä tai siitä, että oikeutetut itsemääräämisoikeudet lainsäädäntötyössä, kaikessa lainsäädännössä työmarkkinoilta ympäristöön – Jotenkin selittäen, että tämä ei rajoita tämä teksti sitä oikeutta ja tarkistusten kautta pystytään muuttamaan tai selventämään asioita, koska tuskin kukaan meistä haluaa rajata jäsenvaltioiden lainsäätämisen mahdollisuuksia tällä saralla. Konkreettisesti mistä nyt on kyse? Kyse on vapaaehtoisesta järjestelmästä niille, jotka niin haluavat omalla kielellä omassa jäsenvaltiossa, ei niin, että tulee hulluksi, kun pyrkii selvittämään 28 jäsenvaltion tuhansia eri hallinnollisia vaatimuksia. Tämä on kovin hankalaa pk-yrityksille, koska joutuu palkkaamaan konsultteja ja käyttämään rahaa tähän. Tämä tehtäisiin sähköisesti, ei paperilla siis. Ja olin viimeksi IMI-esittelijä. Tiedän kyllä, mitä IMI tarjoaa. Se on digitaalinen alusta. Kyllä siinä parantamisen varaa, mutta se on viestintäväline, joka helpottaa jäsenvaltioiden välistä viestintää. Ja näin on helpompi tarkistaa. Vastaanottava jäsenvaltio voi katsoa, valva ja keskeyttää tai perua jopa ekortin. Joten huolenaiheet siitä, että annetaan – jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä ihan mitä haluaa, huijata ja niin edelleen, niin minä en kyllä näe, että tämä olisi tämä ehdotus, joka meillä on edessä. Me kyllä valvonnan mahdollisuuksia on paljon, mutta paljon enemmän yksityiskohtia tietenkin voitaisiin ottaa huomioon. Nyt puhuisin omista tarkistuksista, niin EPPn tarkistuksista. Me haluaisimme rakennusalan. Emme haluaisi tarkistuksia 71 ei vaan anteeksi, rakennusalan poissulkemista, jota esittelijä on esittänyt. Vakuutusasia on nyt ihan hyvin hoidettu. Tämä vakuutussertifikaatti on ollut PK-yritysten huolenaihe, mutta ilman standardilomaketta. 116 tarkistus on esitetty juuri siksi, että nähtäisin, että sosiaali- lainsäädäntö, työolot, ympäristö ja terveys, näihin aloihin ei vaikutettaisi EU-kortin kautta. Ja sitten määritelmissä selkeyttä artiklassa kolme esimerkiksi pitäisi saada ainoastaan lopullista tietoa, ei siis niin, että kerrotaan silloin, kun käsittely on käynnissä siinä, että ihmisillä on hyvä maine. Ja sitten kotijäsenvaltion määritelmää. Komission ehdotuksessa sanottiin, että se, jossa e-korttia anotaan. Meistä oli siis selkeämpää sanoa se jäsenvaltio, jonka alueella palvelun tarjoaja toimii, jolle on sijoittanut tämän toimintansa. Ja meillä on tämä identifioiva koodi käytössä, jotta tiedettäisiin, mitä palvelua tämä vastaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Ja palveluntarjoajan pitäisi voida osoittaa, onko ennakkohyväksyntä annettu, kun ajatellaan julkisia hankintoja. Sitten uudelleen tarkastelulauseke, se on tärkeä seikka myös. Edustaja Palmieri halusimme lyhentää aikaa komission osalta viidestä kolmeen vuoteen, jotta saataisiin paremmat mahdollisuudet valvoa täytäntöönpanoa. Täytäntöönpannaanko sitä todella niin kuin lainsäätäjät alun perin ajattelivat. Ja sitten uudistettu arvio. Olisiko parempi olla standardoitu vakuutusasiakirja? Ja lopuksi haluaisin sanoa, että mielelläni teen esittelijöiden kanssa yhteistyötä edelleen. Meillä oli hyvin rakentava varjoesittelijöiden kokous ja EFDDn kanssa on varmasti tässä nyt mahdollisuuksia vähän rakennella siltoja. Joten toivon, että voimme saada vankan enemmistön, jotta saamme parannetun tekstin täysistuntoon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, Virginie Rosier, direktiivin varjoesittelijä. Merci. Euh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Meillä on koko paket, palvelupaketti edessä. Paketti on edennytkin ja osasta on äänestetty täysistunnassa viime viikolla, mutta yhdestä ei. Sen tämä asektiivi ja direktiivi ja tämä, e- eli tämä e-kortti ja josta meillä on edistynyt, niin eh, voisiko se yhtyä sitä, että tässä on aito ongelma ja tässä ehdotuksessa on merkittäviä ongelmia? Minulla oli herra ja en ole kuullut häntä aikaisemmin, mutta, mutta Eeriäänistä lähtee samanlaisia varoituksia. Eh, Ekosokin edustaa, ja edustaa myös sekä yrityksiä että työmarkkinaosapuolia, sekin ehkä kertoo jotain yrityksen todellisista ongelmista. Jos kuuntelu auttaa siellä tässä yritykset, työmarkkinaosapuolet eli liitot puhuvat samalla äänellä ja hylkäävät tämän ehdotuksen ja saa olla kansalaisten edustajia kuunnella niitä, niin tämä ehkä vähän hätkähdyttää. Mutta tämä kantaa heijastua vähän parlamentissa siellä niiden valiokuntien joukossa talousta on pyydetty kaksi on annettu kantaa ja kaksi äh, on lausunnossaan äänestänyt ehdotuksen hylkäämisen puolesta, eli palvelukorttia vastaan. Tämä tuskin on yllätys, koska meidän ryhmä on ihan lähtökohtaisesti hylännyt tämän ehdotuksen koska sillä on rakenteellisia ongelmia, joita ei kyetä ratkaisemaan. Ja kaikilla maailman parhaallakaan tahdolla emme pysty korjaamaan ehdotusta, joka on noin ää, kokonaisuudessaan heikosti lähtökohtaisesti rakennettu. Ja nämä ehdotukset, sieltä meillä on edessä, lisätään vaikutuksia, puutteita ja riskejä, joita alkuperäisessä ehdotuksessa oli. äitteet ja varjastelijoiden suusta kuuluu kaikenlaisia asioita, pyritään vakuuttamaan kaikenlaista asioista, muuta. sanojen soileva vaikutus on aika rajoitettu. Tosiasiat ovat ihan erilaisia ja todellisuus on toisenlainen kuin mitä väitämme, erityisesti alkuperämaan suhteen. Pahoittelen, kun meillä on lähtömaan päätös lähtömaan päätösten pohjalta. Kyllä, siinä on lähtömaan periaate käytössä sanotaan, että kohdemaa on mukana tässä. Mutta logiikka muut, sen, tämä, hyväksynnän sijasta meillä on tämä vastustamisen puute, jolla se, että ei ole perusteltua vastustamista. Eli tässä logiikka täysin muuttuu. Lähtökohta on lähtömaassa eh, joku maa, lähtömaa päättää, lähtömaa säännöt soveltuvat ei nyt kannata tätä se aikaa, armon aikaa vastustaa ja, ja todistustaakaan on täysin Tämä on muuta per, että Direktiivisessä asetuksessa ollaan täysin ristiriidassa sekä palveludirektiivin kirjat, sanamuotojen hengen kanssa. Tämähän on nyt jonkin aikaa sitten hyväksytty kuitenkin. Saversalassa tässä sanottiin tämä palveludirektiivi, eli direktiivinen direktiivi ei mitään ongelmia, sosiaalisia vero-ongelmia ja ylipäätänsä mitään säätelyongelmia, jotka vaarantaisivat yleistä kun palveludirektiivissä Ja alkuperäisessä esittelijät ajatellut, että he ovat oikeassa ja sulkessa pahin rakennusteollisuuden. Ja mä voin ymmärtää heitä. Se on eufemismi sen erityispiirteiden vuoksi. Toisin sanoen, se erityisen herkkä sosiaalisen polkumyynnin kannalta petokset eri sosiaalijärjestelmissä, mahdollisuus käyttää ja, ää, ää, ei, ei todellisia tilapäistyöntekijöitä ja muita perinteisiä ongelmia tasa-alalla, jotka täällä ainoastaan riskit ovat vahvemmat. Rakennussektori kysymys palaa käsittelyyn. Tähän olisi muitakin sektoreita. Vakuutuspalvelut myös. Mainitsen sen. Oma kysymys rakennuspalveluista tai palvelu- turvallisuuspalveluista. No, on näiden sektorit edustajien kantaa vastaan taas, mutta tällä tätä tähän nyt lisätä myöskin ää, työllisyystoimistot, ja välityksen, jotka ole palveludirektiivissä. Älkää nyt yrittäkää väittää, että kysymys on tämä palveludirektiivin selkeytys. Nyt tänne edistää kokonaisia taloudellisen alan toiminnot, taloudellisia toimintoja, joita ei ole siellä tekstissä, joita viittaa, että ja kollegat selittävät, että ei pitäisi rajoittaa luvan antamisen, jotka palveludirektiivissä tarvittava rasetti mainitsee muitakin menettelyitä. Esimerkiksi yritysten oikeudelle muuta, jotka ovat palveludirektiivin sovellusalan ulkopuolella. Tämä on uusi villin säätelyn purkamisen projekti. Ja, ja sitä sisäistä kilpailua ja sosiaalista polkumyyntiä ja myöskin säätelypolkumyyntiä sektoreilla, jotka ovat riittävästi Äh, heikossa hapessa, että tällainen sosiaalisten ja horjuttaminen, ja tässä horjutetaan sosiaalista polkumyyntiä vastaan tapahtuvaa toimintaa, heille asiat kannetaan ihan päälleen, Ja ajatellaan, mitä me muissa teksteissä haluamme saavuttaa. Yksi varoitus. Erityinen. Tässä on tätä, ää, äh, tässä halutaan yleistä tämä one and only periaatetta, kerrasta poikki periaatetta. G29, kun siihen viitattiin, tässä puhutaan kuitenkin tiedon keräämisestä ja vaihdosta, että pitäisi arvioida tarkemmin myöskin henkilötietojen suojelun kannalta. Eli riskit kokonaisuudessaan, jotka ovat alkuperäisessä ehdotuksessa, jotka pahentuvat kompromissiehdotuksissa, ymmärtää, että näissä oloissa ryhmämme kantaa ei voida tyydyttää, mutta kuten sanoisin, että muissakin valiokunnassa, enemmistössä valiokunnassa, joiden lausunta pyydettiin olla vastaan, eli paljon riskejä, määräyksiä, jatkuvat ovat räikeästi väitettyjen tavoitteiden kanssa ristiriidassa – Totta kai toimivat sisämarkkinat ovat sellaisia, mitä toimimme. direktiivin täysin soveltaminen on jotain, mitä me haluamme, mutta lainsäädäntöjen tavoitteiden kunnioittaminen tasavertaisten olojen luominen, joka antaa kaikille yrityksille samat olot sisämarkkinoilla, joille he harjoittavat äh, toimintaa tämä tasavertaisuuden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus, me vaadimme, johtaa siihen, että me hylkäämme tämän ehdotuksen. Merci beaucoup. And then we have uh, Mrs. Uh, Kiitos oikein paljon, edustaja Jakonsaari. Arvoisa puheenjohtaja, puhun, puhun suomea ja ensin haluaisin ö, korjata esittelijä Lokekardin väitteen, että ikään kuin sosialistiryhmä ei olisi kehittämässä sisämarkkinoita, kun esittää tämän hylkäämistä. Saman logiikan mukaan mm, ITRE ja ECON, nämä kaksi valiokuntaa ja sosiaalikomitea kaikki olisivat jossain – ideologisessa seinässä tai loukussa, kuten Rouva Bild sanoi. Eihän tästä ole kysymys. Ei tässä ole kysymys muusta kuin, että halutaan sellaista lainsäädäntöä, joka oikeasti toimii. Sorry, there is no English translation. Meillä ei kuulu englannin tullut. Kartta alkaa uudestaan. Tekle Sorry. What's the problem with the English translation? Is it okay now? Is it okay? Okay, apparently we can continue, so please. Sorry. Mm. Mä haluan vielä korjata sen väitteen, jota esittelijä Lokekaard ja Rova Bildt esittivät, että ikään kuin tässä olisi joku sellainen ideologinen seinä, ja me emme olisi halu, halukkaita kehittämään sisämarkkinoita, se nyt ei varmasti pidä paikkaansa. Mutta meillä on niin paljon esimerkkejä, että Euro- sekä parlamentin että komission käsien läpi on tullut lainsäädäntöä, joka yksinkertaisesti ei ole toiminut. Ja on parempi olla jälkiviisas etukäteen, että nyt otamme huomioon ne puutteet ja, ja pulmat, joita tässä esityksessä on. Ja kun muistelen, että Rouva Biltkin sanoi silloin alussa, kun meillä oli näitä kuulemisia, että tämä on huono esitys ja tätä ei voi tukea, niin kun näin suuri epäilys on ja näin selvästi on käynyt ilmi, että tässä on paljon korjattavaa, niin silloin viisainta olisi, että komissio vetäisi tämän takaisin ja silloin pääsisimme ikään kuin puhtaalta pöydältä etenemään. Ja sillä aikaa, kun komissio on vetänyt tämän takaisin, niin komissio voisi keskittyä näiden olemassa olevien ikään kuin välineiden eh, toimeenpanoon. The single point of contact, the professional card, eh, service directive, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, jotka palvelevat samaa asiaa, mutta joita joko jäsenmaat ei ole toteuttanut tai jotka muuten ei toimi. Haluan vain viitata vielä kerran tähän lähtömaaviranomaisen päävastuun, päävastuuseen tähän palvelukortin antamisessa ja se, että kohdemaan kontrollin mahdollisuudet ovat heikot ja kortin epämisestä on tehty vaikeaa. Tässä on selvästi tämmöisiä oikeasti ongelmia ja mikä on tämän prosessin aikana käynyt ilmi, että kaikkein eniten ongelmia syntyy tällä rakennusalalla ja välillä oli jo keskustelua siitä, että rakennusala otetaan pois, niin nyt Eh, rouva Pildin eh, puheenvuorosta kävi ilmi, että se halutaan tähän ottaa sisään, niin tämä lisää tätä vaikeuskerrointa. Eli SD-ryhmä, joka haluaa kehittää sisämarkkinoita viimeiseen saakka, niin on sitä mieltä, että komissio olisi hyvä vetää pois ja yhdymme siihen, mitä jo monissa esimerkiksi IMKON ja Ekon, ITREN ja Ekonin lausunnoissa on sanottu, että tämä hylättäisiin. Yksi pieni huomautus vielä Valiokunta eh, tuottaa tällaista minusta aika hyvää uutislehteä. Tämä on ihan mielenkiintoista aina lukea. Ja kun tässä uutislehdessä informoitiin tästä failista, niin ei mainittu ollenkaan siitä, että useat ryhmät ja muut ovat esittäneet hylkäämistä. Ja, eli tämä, tämä, joka on pieni asia, mutta haluan sen nyt tuoda esille, niin tämä antaa harhaanjohtavan käsityksen siitä, mitä tämä käsittely on tähän saakka tuottanut. Kiitoksia. Thank you very much. And then we have uh, Nicola Kiitos oikein paljon. Nicola Dantti. Kiitos puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron en niinkään sisällöstä, vaan niistä syistä, miksi SD-ryhmä jätti vain yhden tarkistuksen. Virginie ja Lisa Jaakonsaari puhuivat hyvin selkeästi sisällöstä. Olen kuullut, että SD-ryhmää esittelijän ja muidenkin puheenvuoroissa syytettiin siitä, että me emme olisi valmiita tekemään yhteistyötä tai parantamaan tekstiä. Me annoimme suuntaa sille, mikä voisi olla tässä tulos, ja ehdotimme, että tämä palautettaisiin valiokuntaan. Haluttiin kuitenkin itsepäisesti mennä eteenpäin. Haluttiin mennä eteenpäin ilman, että olisi otettu huomioon sitä, että ei tässä katsota vain sitä, mitä d ryhmä haluaa. Nyt minu, minulla on huonoja uutisia ystävälleni ja kollegalle Anna-Marjalle. Tarkistus joka tulisi niiltä, jotka vastustavat sisämarkkinoita, joiden päässä on ideologinen muuri, jotka ovat poliittisesti sokeita, oli Ferberin jättämä. Hän on EPP-läinen. Ei hän vaikuta miltään vaaralliselta, vasemmistolaiselta. Ja haluaisin, että tässä oltaisiin nyt varovaisempia, kun tuodaan esille omia näkemyksiä. Ennen kuin esitimme muita asioita tässä teessä, niin me alusta lähtien hyvin selvästi sanoimme, että tässä asiassa ei ole kaikkein tärkeimpiä elementtejä, jotka olisivat oikein. Me emme koskaan kieltäydy keskustelemasta sisällöstä ja muissakin asioissa näin on ollut. Me olemme aina pyrkineet kompromissiin. Tämän sanoimme alusta lähtien, aivan ensimmäisestä päivästä lähtien. Me sanoimme ja ehdotimme ratkaisua tälle valiokunnalle, uutta lähestymistapaa. Sanoimme, että lähettäisimme tämän takaisin valiokuntaan. ITRE ja EKON tämän hyökäsivät, eikä tämä liity siihen, että me emme ole jättäneet tarkistuksia. Teidän pitäisi kiittää meitä siitä, että olemme antaneet vähemmän työtä. Muuten olisitte joutunut tarkistelemaan myös meidän tarkistuksiamme. Meillä oli selkeä tavoite alusta lähtien. Tässä todella on nyt ollut paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat toimineet kanssamme samalla tavoin. Eh, please. Kiitos, edustaja Juvain. Merci, madame la présidente. Euh, je Kiitos, puheenjohtaja. Minulla ei ole vaikutusta olla mikä vaarallinen vallankumouksellinen, mutta minäkin olen allekirjoittanut hylkäämistarkistuksen. Allekirjoitin sen, koska en epäile ollenkaan esittelyitä siitä, että he haluaisivat ottaa tämän alkuperämaa periaatteen käyttöön, mutta uskon, että de facto tekstissä vaarana on, että juuri näin käy. Kaikki on laadittu niin, että nämä oikeudet viedään vastaanottajamaalta, kaikki mahdollisuudet riitauttaa hakemus. En minä mitenkään erityisesti kärjekästi halua tehdä ehdotusta, että kukaan ei halua, mutta yksi käytännön seurauksena, että näin tästä tulee käymään. Kortti tulee monimutkaistamaan monimutkaisia asioita. Sinne lähtemään pitäisi itse tulkita kansallista oikeutta, jäsenmaiden oikeutta. Ja joskus täytyy tehdä tutkintaa tai selvittelytöitä asiakokonaisuuksista. Ja joskus keskustelette näistä asiasta kansallisten hall- hallintojen kanssa. Joskus käy, että kansallisella hallinnolla on vaikeuksia tulkita oman maan oikeutta. Ja nyt on pyydetty, halutaan sitä, että jokaisella jäsenvaltiolla on yhtäältä kyky arvioida kohdemaan vaatimuksia, mutta jokaisen jäsenvaltion kyky, pitäisi kyetä arvioimaan jokaista muuta ja jäsenvaltiota lainsäädännön kannalta. Minusta sisämarkkinat ovat suuri, valtavan vaurauden lähde EU:ssa, mutta sen sanominen, että tämä E-kortti olisi avain sisämarkkinoille, onhan se hitusen liioiteltua. Sitä voi vaalimarkkampanjassa käyttää, mutta ei täällä parlamentin seinien sisällä. En ymmärrä, miksi olemme käyneet tähän seikkailuun Meillä on tämä Gisheunik palveludirektiivin pohjalta. Ei tarvitse muuta kuin parantaa sitä. Tarvitaan käännöksiä, ihan simppeli asia. Ja homma olisi hoidossa. se vähän viestintää. Mutta nyt meillä on projekti, joka ei ratkaise mitään. Tämä on kallis temppu, jolla on poliittinen hintansa. Siksi haluan, että tämä hylätään. Finally we have... Uh, Kiitos. Ja lopuksi edustaja Gebhardt. Ja, danke schön. Herr Juvin, ich... Äh, Kiitos edustaja Juvin. Ette te vallankumouksellinen ole ihan totta sen enempää kuin minä tai muutkaan täällä kokoussalissa. Me olemme parlamentin jäseniä, jotka haluavat tarkkaan pohtia, mikä on oikea tapa edistää EUn sisämarkkinoita niin, että huolehditaan korkealla tasolla työoikeudesta ja työsuojelusta. Siitä tässä nyt on kyse ja silloin pitää hyvin tarkkaan pohtia, mitä välineitä tarvitsemme. Ja näinhän palveludirektiivin osalta esimerkiksi pystyttiin osoittamaan, että voidaan löytää järkeviä teitä kehitellä sisämarkkinoita – vaikka palveludirektiivin täytäntöönpano valitettavasti kaikissa jäsenvaltioissa ei toteudu ihan niin menestyksekkäästi kuin voisi. Ehkä tässä olisi Euroopan komissiolla tehtävä huolehtia vielä tarkempaan siitä, että täytäntöönpano toteutuu myös myönteisesti. Jos katsotaan näitä ehdotuksia, jotka meillä on nyt pöydällä, ja siksi olen allekirjoittanut myös tämän, alle, tämän tarkistuksen jossa halutaan palauttaa tämä ehdotus komissioon. Koska tämä teksti ei ole sopiva ja Euroopan komission edustajaa kuulin avoimessa kokouksessa ja hän sanoi kyllä, että tämä kirjoitettiin niin nopeasti, että sen tekstistä näkee, niin kovan aikapaineen alla niin silloin minä olen kyllä liian ylpeä kansanedustajan tehtävästä, että en lähde tällaisen tekstin pohjalta työtä tekemään. Mielestäni on ällistyttävä, että komissio lähettää tällaisen huonon tekstin meille alun perin. Tekstissä on heikkouksia. Olen pyrkinyt selvittämään niitä myös keskusteluissa Euroopan komission edustajien kanssa. Meillä on kaikenlaisia välineitä pöydällä palveludirektiivin yksi yhtenäinen yhteyspiste. Meillä on tunnistamis, tutkintojen tunnistamisdirektiivin Solvit IMI-järjestelmä. En nyt mainitse kaikkia, mutta me olemme kehittelemässä digitaalialaa ja niin edelleen. Meillä on monia välineitä nyt jo pöydällä. Minun kysymykseni, johon ei tähän päivään mennessä ole vastausta löytynyt, on se, jos nämä välineet eivät toimi riittävästi, niin eikö näitä välineitä tulisi ennemmin parantaa niin, että ne toimisivat? Ei niin, että lähdetään nyt keksimään vielä uusia välineitä. Tämähän luo lisää sekaannusta pk-yrittäjille, jotka loppujen lopuksi eivät ylipäätään tiedä, mihin pitää missäkin kysymyksessä – kääntö, että nämä asiat voidaan hoitaa. Tämä on ensimmäinen suuri kysymys ja tämä kysymys on tähän päivän mennessä vailla vastausta. Ja siitä syystä varmasti niin monet pekoyritykset kääntyvät puoleeni, niin ei ainoastaan Saksasta, niin älkää on kuvitelkaa, että vain Saksasta, vaan monista EUn jäsenvaltioista käännytään minun puoleeni niin sanotaan, että tämä ei ole meille nyt oikea tie. Ne, jotka pitävät tätä hienona asiana ovat suuret yritykset, se on ihan selvää. Suurille yrityksille tämä on ehkä mahdollista, mutta pk-yrityksille ei. Toinen merkittävä ongelma meillä on se, että luodaan lisää byrokratiaa jäsenvaltioihin. Kyllähän tässä saattaa syntyä kustannuksia. Edustaja, edustaja Syvä juuri puhui siitä, että ensin pitää tuntea muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntö hyvin tarkkaan, kaikki säännöt, että tätä voidaan järkevästi käyttää. Ja lisäksi vielä sitten keskushallintoa, joka voi vastavuoroisesti muiden kanssa viestiä. Tällaisia on olemassa, mutta luodaan lisää, eli lisää lisää kustannuksia jäsenvaltioihin, ei välttämättä kuitenkaan lisää arvoa. yrittää yrittäjille. Ja sitten tämä luo lisäbyrokratia nähdään myös tarkistuksista. Esimerkiksi Van Nistelroin tarkistuksista. hän ei ole sosiaalidemokraattien edusta vasemmistoa. Hän on tehnyt tarkistuksia, jossa täytäntöönpanoaikaa direktiivin osalta pitäisi jatkaa kahdesta vuodesta kolmeen, koska Tämä kaikki on niin valtavan monimutkaista näissä säännöissä, jotka meillä on pöydällä. Lopuksi haluaisin vielä ihan selvästi sanoa kyllä sisämarkkinoille, mutta ainoastaan korkeanlaatuisten palveluiden korkean kuluttajasuojan kautta ja sitä kautta, että kunnolla kunnioitetaan työoikeutta, ei sosiaalista polkumyyntiä. Se on ihan viimeinen asia, mitä tarvitaan eu kansalaisille tänä päivänä. Kiitos. Kiitos. Ehkä Anna-Marialta ensin vastaus, kun häneen viitattiin täällä. Ja sitten esittelijät. Happy that... On hienoa, että kävimme tällaista avointa eloisaa keskustelua ja kollegat voivat vaikuttaa siihen, siksi olemme täällä. Kiitos kovasti Anneli sitä, että sain selventää ja toistaa jotakin kohtia, nyt kantaisin vastuun siitä, että totean, että tarvitsemme parlamentissa oikeanlaista poliittista toimintaa. Itä ja länsi jakautuu. En minä tässä ole Saksan tai Ranskan puolesta tekemässä lainsäädäntöä, vaan 28 jäsenvaltion. Kohta yksi. Muistakaa tämä. Eli tässä on selkeä ongelma. Sanoin tämän aikaisemminkin omassa puheenvuorossani, Sanoin tämän siis aikaisemminkin, että siis joka asiassa jo kaikille jäsenvaltioille on omia tärkeitä asioita ja ne otetaan huomioon kaikista poliittisista ryhmistä. Pyrimme laatimaan tarkistuksia ja saman aikaan kompromissitarkistuksia, mutta se mitä en hyväksy on ajatus siitä, että näin populistisella tavalla lähdetään demonisoimaan tilannetta. Sanotaan, että tämä sähköinen kortti olisi kaiken loppu. Ei se ole myöskään ratkaisu kaikkeen. Se on pieni väline, se ei tuo mukanaan toistoa. Se on yksinkertainen väline, sähköinen väline, joka helpottaa toimintaa, eikä teksti anna perusteita tällaiselle demonisoinnille. Sanoin heti alussa, että komission alkuperäinen ehdotus ei ollut hyvä, ei täydellinen. Ei ole ensimmäinen kerta, että komissio vesittää poliittisista syistä omia aikeitaan. Puheenjohtaja, luulin, että minulla on nyt puheenvuoro. Vastaisin mielelläni loppuun, koska kollegat mainitsivat minut usean otteeseen. Komission ehdotus ei siis ollut hyvä, ja tämä on sille, miksi jotkut EPPn jäsenet tätä vastustivat. Se ei myöskään ollut kyllin kunnianhimoinen, no joidenkin mielestä liiankin kunnianhimoinen. EPP mielestä tässä ei menty kyllin pitkälle, ei pureuduttu sääntelyesteisiin, ne ovat tärkeitä EPPssä. Kävimme laajaa vuoropuhelua ystäväni Philip Juvanin kanssa ja muodostimme kannan jossa Darius ja minä nyt edustamme EPPn enemmistöä. me toimi diktatuurissa, olemme demo- demokratia ja käymme vuoropuhelua sellaisissa aiheissa, joissa on arkaluontoisia kysymyksiä kansallisesti tai muuten. Näin me EPPssä teemme töitä. En tiedä, miten muissa poliittisissa ryhmissä toimitaan, mutta hyväksyn täysin muunlaiset näkemykset, ne tuotiin avoimesti esille ja kävimme rakentavaa keskustelua, mutta edelleen kysyn sitä, mitä SD tekee parantaakseen sisämarkkinoiden palveluita Euroopassa? Mitä SD tekee huolehtiakseen niistä ihmisistä, jotka 20 vuotta on joutunut kärsimään koska palveludirektiiviä ei ollut. Mitä te teette, kun palautatte tämän komissiolle vuotta ennen kuin komission mandaatti päättyy? Mitä annatte tätä kautta kansalaisillemme palvelusektorilla? On helppoa kritisoida, hankalampaa on ehdottaa jotakin. HSD ei ole ehdottanut yhtään mitään siinä, miten palvelualalle voidaan tarjota uusia työpaikkoja. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, kyllä saatte puheenvuoron. Kaikki saivat puhua, koska tiedän, että aikaisemmin on ollut ongelmia nyt aikataulun mukaan. Siellä pyydän että esittelijöillekin pitää antaa puheenvuoro vielä. Kiitos. Puheenjohtaja, en puhu substanssista. Mutta henkilökohtaiset hyökkäykset ja syytökset, niitä ollaan saatu aika hyvin tässä nyt. Ja ajattelin vasta siihen, minusta on järkyttävää, että kun saa, annetaan puheenvuoron jäsenelle, joka ei ole esittelijä, ajattelin niin, että kuka esittelijä puhuu lopuksi, mutta jos annetaan ekstra, niin se toimii kahteen suuntaan. Minusta on omituista antaa neljä minuuttia puheaikaa yhdelle edustajalle, joka on varjo esittelee siinä kuin muutkin. Tämä herättää kysymyksiä menettelyistä. Ja tässä on syytelty ja Anna-Maria on hyvä ystäväni, mutta substanssista minä otin esille juridisen kysymyksen lähtemään ja vastatamaan juridiset vastuudet. Kysymys juridista vaikutusta sovellusalueelta ja totesin tässä faktasta, näistä faktoista en saanut vastausta. Kiitos. Morten ja minä itse voimme varmasti nyt puhua sisällöstä näistä kysymyksissä. Morten sai ensin puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Tulee olevan melko monen tehtävä käydä yksityiskohtia läpi kaikkia niitä. Taidaanpa keskittää kahteen kommenttiin. Yksi on toistoa sitä, mitä mitä on sanottu Rova Biltin suunnalta. Asiassa voi ottaa kahdenlaisia kantoja, joko kannattaa sitä ja tehdä jotain sille, tai sitten olla tekemättä sitä. Ja tämä on tämä tilanne. Joko käydä viimeinen keskustelu näistä asioista. Se on ehkä vähän vähän kunnianhimoista. Me olemme kahdella eri planeetalla. Ja se on ongelmani tässä. Jos lähtökohdan pitäisi olla se, että me, me tekisimme jotain asialle, voisimme keskustella jotain, joka johtaisi johonkin, mutta onko keskustelua, se lähtökohtana on, että emme kykene tekemään jotain tai mitään palveludirektiiville sinällään on vähän outoa. Roger Part otti sen esille. Miksi komissio ei tee jotain palveludirektiiville? Sinänsä pääkysymys onkin. Mutta mikä on vastaus? Vastaus, että komissio ei ole kyennyt tekemään palveludirektiivin ongelmille mitään. Tämän, tämän pannon jäsenvaltiossa. Ja se on perusongelma. Meillä on jäsenvaltioita, jotka eivät kykene tai eivät halua täytäntöön panna palveludirektiiviä oikein. Ja minun näkökulmasta komissio teki tämän ehdotuksen siitä syytä, syystä. Ollaan lähtökohtaan, koska olemme tilanteessa vuosivaaleista va- vaaleihin. Komissiolla on pragmaattinen, pieni hallinnollinen juttu minun mielestä, ei ole kovinkaan poliittista tehdä ehdotusta, jos pyritään päivittämään näitä prosesseja digitalisoimalla niitä. Tämä on kauhean kunnianhimoista, mutta jotain se nyt kuitenkin on. Ja tämä on esittelijänä meillä pääkysymys. Miksi komissio oli tehnyt asialle kymmenen vuot kymmenen vuoteen mitään. Se on toinen kysymys. Keskustelun arvoinen. Mutta vuosi ennen vaaleja on liian myö- myöhäistä tehdä mitään. Sitä näkökulmasta on työskennellä tämän puolesta, ei vastustaa sitä. Tämä yleinen niin perustaan yksi yksityiskohta pk-yrityksistä. Minun täytyy olla toisella planeetalla. Olen puhunut monille pk-yrityksille, jotka haluavat tätä, koska he ajattelevat, että se parantaa heidän asemaansa räätälöittävässä toiminnassa. Joten kysymys on sitä, kenen kanssa puhuu. Sinä ainoa kommentti pk-yrityksistä. Kiitos oikein paljon. 30 sekuntia. 30 sekuntia. Ich möchte nur richtig... Halusin oikaista erään asian. Kuten Lokigard sanoi, en todennut, että palveludirektiiviä lähdettäisiin muuttamaan, vaan vaadin, että direktiivin täytäntöönpanoa lähdettäisiin muuttamaan. Vastustan palveludirektiivin avaamista. Se tarjoaa hyvät lähtökohdat sisämarkkinoille, mutta sitä pitäisi jäsenvaltioissa oikealla tavalla täytäntöönpanna. Siitä tässä on kyse ja tämä pitää pystyä oikaisemaan. Eh, eh. Kiitos. Ihan lyhyesti Kiitokset tulkeille näistä lisäminuuteista. Tärkein kysymys on ollut jo esillä, että emme halua palauttaa tätä komission. Ja miksi sosialistit haluavat tämän lähettää takaisin? Siksi, ettei tuota sisältöä käsittääkseni. Me olemme pyrkineet siis tekemään parannuksia tähän, mutta – ilmeisesti tämä ei riitä useille ihmisille. Sitten alkuperämaa periaatteesta. Vesini haluaisin rauhoitella. Nämä tarkistuksen on esitetty, jotta vastaanottavan jäsenvaltion oikeuksia voidaan laajentaa. Ja alun perin halusimme esittää, esittää, että haluaisimme puhua rakentavassa hengessä kaikkien ryhmien osalta. Me olemme pyrkineet siis rakentavaan yhteistyön henkeen. Kuten teemmekin, olemme puhuneet rakennusalan edustajien kanssa, jotka sanoivat, että jos tämä hyväksyttäisiin teidän esittämänne esimerkin mukaan, meidän kantamme olisi toinen. Ja mielestäni kutsuisin Gebhardin myös kokouksiin, jossa pk-yritykset kokoontuvat erityisesti tai eri, pk-yritysten asioita ajavat. Ja siellä on paljon pk-yrityksiä, jotka ovat ihan mielellään tukemassa tätä ehdotusta. Olisi ehkä hienoa kuulla myös Saksan ulkopuolelta vähän, että on olemassa – sellaisia pekoyrittäjiä, jotka puoltavat tarkistuksia komission ehdotukseen ja pitävät tätä muuten hyvänä asiana. Uskon, että voimme vaihtaa kokouksen. Tähän haluaisin muistuttaa vain kaikkia kollegoita siitä, että kirjalliset kommentit näihin tarkistuksiin viimeistään huomenna. Kiittäisin kovasti, kovasti tulkkia, jotka tekivät vähän ylitöitä. Kiitos oikein paljon. Ja tähän voimme päättää tämän kokouksen. Seuraava kokous keskiviikkona 21. helmikuuta. Kiitos oikein paljon.